Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Voisitteko istutua paikoillenne? Aloitamme kokouksen. Meillä on aika pitkä kokous ja paljon asiaa, joten on varmasti hyvä, että me lykkään liikaa kokouksen aloittamista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tähän yhteiskokoukseen. Kuten näette, tällä on myös kehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kollega Hautala, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja ja heidän kanssaan tänne läsnä on kutsuttu myös, myös kyseisten valiokuntien jäseniä. Kuten tiedätte, tämän päivän keskustelu alkaa Saharov-palkinnon ehdokkaiden esittelyllä. Kyseessä on erittäin merkittävä tapahtuma. Euroopan parlamentti on myöntänyt näitä palkintoja vuodesta 1988 alkaen. Palkinnolla osoitetaan kunnioitusta henkilöille ja järjestöille, jotka omalla riskillään, joskus jopa henkensä uhalla puolustavat ihmisoikeuksia, demokratiaa, suvaitsevaisuutta ja vapautta. Ja pyrkivät äh, vastustamaan äh, näiden oikeuksien rikkomista ja sortoa. Ja nimensä palkinto saa merkittävästä fyysikosta Saharovista, joka aikanaan puolusti näitä oikeuksia ja arvoja johdonmukaisesti. Menettelyn mukaan lopullinen päätös tehdään ryhmien puheenjohtajakokouksessa, mutta valiokuntamme tämän päivän keskustelun myötä ja äänestyksen myötä, mehän äänestämme ensi maanantaina 18. päivä Strasbourgissa, me näin osallistumme valintamenettelyyn aktiivisesti ja keitämme vuoropuhelua ja annamme näin ollen legittiimiyttä valinnalle. Minulla on ilo avata, avata nyt kokous. Samalla joudun pyytämään anteeksi, että en voi jäädä paikalle keskustelun ajaksi, mutta toivotan teille hyvää kokousta ja olen hengessä mukana. Nyt annan puheenjohtajuuden kollega Hautalalla, joka tulee johtamaan kokousta. Kiitoksia ja hyvää kokouksen jatkoa. Thank you, Mr. Albertini. Uh, I would like to... Kiitoksia, herra Albertini. Haluaisin ilmoittaa teille, että viimeinen päivä, joka oli 22. joulukuuta kello 6 iltapäivällä, oli siis viimeinen päivä ehdotuksille. Yhdeksän ehdokkuutta oli tullut sihteeristölle ja sihteeristö pitää kaikkia ehdotuksia hyväksyttävinä, kun ajatellaan näitä sääntöjä, jotka koskevat palkintoa. Jäsenille muistutetaan, että he voivat löytää kuvaukset kaikista ehdokkaista, mukaan lukien lyhyt elämäkerta näiden asiakirjojen joukosta. Joten voitte katsoa sieltä. Haluaisin lyhyesti luetella yhdeksän ehdokasta. Ja sitten yksi kerrallaan annan puheenvuoron yhdelle jäsenelle, joka sitten esittelee kunkin ehdokkaan. Kuuden minuutin puheenvuoro on kyseessä. Voin osoittaa joustavuutta, koska joissakin tapauksissa on useampi ihminen, jotka haluavat esitellä yhden saman ehdokkaan, mutta toivon, että kukaan ei suurismaisen yritä kuuden minuutin puheaikaa per ehdokas, koska tietysti täytyy olla tasapuolinen kaikkia ehdokkaita kohtaan, että heillä on yhtälainen mahdollisuus tulla esitellyksi tässä kokouksessa. Luettelisin ensinnäkin äh, aakkosjärjestyksessä on Access-järjestö, herra Haitam al-Malek, Breaking the Silence-järjestö, herra Guillermo Farinas, kaikki niiden puolesta, jotka tekevät ihmisoikeustyötä Kuvassa. Rova Aminetu Haidar, herra David Isak, rova Birtukan Mideksa, sitten Idät Tadeus, Nguyen Van Lee ja sitten Open Doors-järjestö. Nyt kuulemme sitten e- ehdokkaiden esittelyt. Puolesta puhujien puhujista puhujat kuvaavat heidän toimiaan eri aloilla. Ja jälleen aakkosjärjestyksessä esittelyt. Joten voitte jakaa puheen, mutta älkää huomattavassa määrin ylittäkö kuuden minuutin määräaikaa, vaikka olisikin useampi esittelee yhdelle ehdokkaalle. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron Marici Shakelle, joka Rova Shake esittelee Access-järjestön. Olkaa hyvä. Your colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Ihmisoikeuksia ajetaan nyt entistä enemmän netissä, verkossa. Uudet välineet ovat saatavilla ihmisoikeuksien puolustamiseen. Access toimii offline-maailmassa. Se on uusi globaali järjestö, joka pyrkii ajamaan digitaalista vapautta ja takaamaan samat oikeudet tulevaisuudessa. Access luo maailmaa, jossa kaikilla on oikeus aktiivisesti osallistua ja jakaa tietoja internetissä, murtaa muurit ja sensuurin ja Mm, jolla pyritään estämään satoja miljoonia käyttämästä internettiä vapaasti. Eli tavoitteena on saada turvallisempi ja tasa-arvoisempi elämä aikaan ilman pelkoa. Access käyttää modernia teknologiaa kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten vähemmistöjen auttamiseksi näiden palomuurien takana ja toimii tällä uudella ihmisoikeuksien online-puolustuksen saralla. Rakennetaan globaalia kansalaisten liikettä, joka pyrkii ajamaan ja tukemaan näitä tavoitteita. Access on perustettu Iranian vaalien jälkeisten mielenosoitusten yhteydessä. Silloin Access antoi tukea demokratialiikkeelle. Näin saatiin pidettyä internet auki, jotta Iranin demokratialiike kykeni toimimaan. Ja koska miljoonat kyseenalaistivat vaalien tulokset, otettiin esille monia puheenvuoroja, jotta sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter ja blogit, olisivat kaikkien saatavilla ja valvomatta tämä verkosto on toiminut edelleenkin globaalisti, koska valitettavasti on olemassa monia maita, joissa ihmiset eivät voi ilmaista mielipidettään vapaasti. On autettu saamaan esille tuhansia protestivideoita, nauhoituksia ihmisoikeusrikkomuksista ja niitä on katsonut yli viisi miljoonaa ihmistä online, joten levitetään silmännäkiä eh, todistuksia, näin lisätään tietoisuutta, on autettu tuhansia eh, voittamaan palomuuri, jotta päästään estetyille verkkosivuille ja autettu monia järjestöjä pysymään verkossa, vaikka niihin on kohdistettu jatkuvasti hyökkäyksiä. Näin on osoitettu, miten arvokasta työtä Access tekee sekä Iranin kansannousussa että muutoinkin. Access toimii kolmella eri tavalla, jotta voidaan taata avoin globaali internetsaatavuus ja ihmisoikeuksien suojelu. On olemassa digitaalinen auttajayksikkö, joka auttaa kehittämään sensoris, sensuurin vastaisia välineitä ihmisoikeuksien puolustajille. On myös luotu globaali kansalaisliike, johon kuka tahansa, joka haluaa, voi lähteä osalliseksi, jotta voidaan auttaa ihmisoikeusasiaa ajajia ihmisoikeusaktivisteja eri puolilla maailmaa. Ja on olemassa myös tieto keräily, jossa voidaan ottaa poliitikkoja, kuten meitä, tietämään enemmän siitä, miten päätöksemme vaikuttavat ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen. Lähes, kun muistamme, kuinka paljon ihmiset ovat väestöjakaumassa alle 30-vuotiaita, kuinka monet väestöjakaumassa ovat alle 30-vuotiaita. Sitä ajatellen Access on erittäin tärkeä. Yli 30 prosenttia maailman väestöstä elää sellaisissa olosuhteissa, joissa sensuuri ja uhka ovat jatkuvasti esillä. Eli internetin saatavuus ei ole tärkeä oikeus vain sellaisenaan. Se on myös jonkinlainen portti, jonka avulla päästään nauttimaan muista oikeuksista, kuten mielipiteen ilmaisuvapaudesta, yhtäläisestä osallistumisesta, tiedon saamisesta, tapaamisesta ja niin edelleen. Ja viime kesänä Iranissa maailma saattoi todistaa, kuten, miten murhattiin nuori lupaava nainen. Ne ammuttiin, koska hän ilmaisi mielipiteensä rauhanomaisesti. Tämä saatiin nauhoitettua kännykällä ja jaettua koko maailmalle sellaisen teknologian avulla, joka Access mahdollistaa koko maailmassa. Uskon, että tällä hetkellä ehkä paremmin ymmärretään, mikä on eh, viestintäteknologian IT-teknologian arvo ja mahdollisuudet. Tällä hetkellä ihmisiä häiritään sellaisilla järjestelmillä, jotka luovat yhteyksiä verkostoihin, Internetissä me näemme, miten kännyköitä seurataan. Äskettäin Iranissa tuomittiin 19,5 vuoden vankilatuomio siitä, että ilmaisi oman mielipiteensä. EU on ottanut monissa eri maissa ihmisoikeusaktivistien tilanteen esille. Haluan mainita joitakin maita, joissa käytetään teknologiaa sensuurin nimissä Esimerkiksi bloggaajat. Azerbaidsanissa, Kiinassa on huomattava palomuuri, Burma, Venezuela, Kuuba. Tämä luettelo on äärimmäisen pitkä. Tammikuussa Hillary Clinton piti puheen, jossa hän linjasi Yhdysvaltojen globaalin vastuun internetin online-vapauden puolustamisessa ja siinä, miten uudet teknologiat ovat oleellisia ihmisoikeusaktivisteille. Mielestäni tämä Access on loistava Saharov-palkinnon saajaehdokas ja Euroopan unionin pitäisi olla johtavassa asemassa ihmisoikeuksien puolustamisessa kaikilla käytössä olevilla tekniikoilla. Kiitoksia. Muistuttaisin myös kaikkia kollegoita, että teillä on video käytössänne, inboxissanne. Sitä ei valitettavasti voitu täällä näyttää, en tiedä liittyykö tämä nyt sensuuriin, mutta luotan siihen, että te kaikki katsotte tämän ja näette, miten Access kertoo oman tarinansa ja ihmisoikeusaktivistien tarinan ja kuinka teknologia heitä auttaa. So the next... Kiitoksia, arvoisa Saakka. Seuraava ehdokas on herra Haitam Almaleh. Jälleen akkosjärjestyksessä mennään. Ja koska ensimmäinen allekirjoittaja hänen puolestaan on eräs tämän kokoisen puheenjohtaja nimeltään Harri Hautala on opettanut Donskis, Radonskisia esittelemään ehdokkaan. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia kovasti. On suuri ilo, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, minulle kuvailla herra Haitamal Malehia, syrjäistä ihmisoikeuden lisäjäjä, joka joka Hautala ja muut kollegat nimittivät vuoden 2010 sahrapalkinnon ehdokkaaksi. Vuosi sen jälkeen, kun hyväksyttiin Mulamalla Sahnia koskeva Petarsalma Syyria, syyrialainen hän oli syyrialainen asianajaja ja hänet vangittiin mielivaltaisesti 2010 sitten hyväksyttiin päätöslausuma ihmisoikeustilanteessa Syyriassa. Kiinnitään erityishuomiota Haitham al tapaukseen, joka on 20 vuotias ihmisoikeusasianajaja. Almalek pidätettiin mielivaltaisesti. Sen tekivät eh, turvallisuuspalvelun työntekijät 14. lokakuuta 2009 pidettiin eristyksissä, kunnes sotilassyyttäjä kuunteli, kuulusteli häntä 20. lokakuuta 2009. Hänet sitten asetettiin sen toisessa sotilastuomioistuimessa annoskoksessa, vaikka sotilastuomioistuimella ei pitäisi olla toimivaltaa suhteen. Pidätys tapahtui sinä aikana, kun EU-jäsenvaltiot ehdottivat Syyrian asiasopimuksen allekirjoittamista Siinä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa tätä sopimusta. 4. heinäkuuta 2010 Haitamalla Mälät tuomittiin kolmen vuoden rangaistukseen kansallistunnetta heikentävien virheellisten ja liikoiteltujen uutisten välittämisestä. Artiklat 285 ja 286 äh, Syyrian rikoslaissa ovat kyseessä. Perussyyteet perustuvat äh, haastatteluihin, jossa hän kritisoi sitä, että että hätätilalainsäädäntöä jatkuvasti sovelletaan Syyriassa ja että Syyrian viranomaiset jatkuvasti kontrolloivat oikeusjärjestelmää. Kansallisyhteiskunnan organisaatiot seurasivat oikeudenkäyntiä ja he sanoivat selvästi, raportoivat, että Almalahin oikeudenkäynti ei täyttänyt oikeudenmukaisia oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisiä vaatimuksia. Almalahin terveys heikkeni kesän mittaan vakavasti. Hän kärsi nivelreumasta, diabeteksestä ja kilpirauhasongelmista, eikä hän saa lääkkeitä säännöllisesti. Haitam al-Malehin tuomio, jota pidetään merkittävän ihmisoikeusesine Syyriassa, on osoitus asian ja ihmisoikeuksien puolesta jatkuvasta vainosta. Se lähettää vakavan varoituksen asiajärjille, jotka edistävät oikeusvaltioperitettä ja uhtaamat päivittäin 63 voimassa, alkaa voimassa olleita hätätilaan liittyviä rajoituksia. Assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on viivästetty Syyrian osapuolen pyynnöstä. 2009 lokakuusta lähtien Neuvosto on valtuuttanut komission selvittämään tilannetta ja etsimään keinon sopimuksen allekirjoittamiseksi. Syyskuussa 2010 parlamentti painotti päätöslauselmassaan ihmisoikeustilanteen heikkenemistä Syyriassa. Tähän kuuluu systemaattinen sorto asianajan ja ihmisoikeuksien puolesta ja kohtaan Syyriassa. Se pyysi selkeää mekanismia keskustelun aloittamiseksi Syyrian ja EUn edustajien välillä näistä yksilöllisistä ihmisoikeuksien ja demokratian parannuksista, joista EU odottaa Syyrian viranomaiselta. 2010 sairaan palkan myöntäminen Al-Malheille voisi olla merkittävä tuen osoitus kaikille niille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja edistävät demokratiaa Syyriassa. Se olisi merkittävä viesti EUlle, jonka täytyy taata johdonmukaisesti tehokkuus sen ulkoisissa toimissa, jos ajatellaan ihmisoikeuksien tukemista sitten henkilökohtaisen sävyn sanoisin, että minulla on ollut etuoikeus ilo järjestää seminaari Euroopan parlamentissa, jossa valotetaan Haitamalleenin tilannetta. Seminaari, jossa hänen poikansa osallistui siihen. Seminaari ja muut tiedot, jotka sain, saivat sen johtopäätöksen, että herra Al- Al-Malak, syyllinen patriotti ja on peloton ihmisoikeuksien puolustaja. Hän ansaitsee tulla palkituksi vuoden 2010 Sahara-palkinnolla. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Donskis. I have... Kiitoksia herra. Mention that access is nominated. Äh, siis unohdin mainita, että Accessin ovat nimenneet äh, Alderyhmän edustajat ja minä itse ja 44 muuta jäsentä ovat ehdottaneet haitamalla malehia. Sitten kolmas ehdokas akkosjärjestyksessä, järjestö, nimi on Breaking the Silence, nimittäin ovat GUE kautta NGL ja vihreät, ja tämän esittelyn tekee Daniel Kompendit, ja sitten toinen nimittävä ryhmä on siis, ensimmäinen oli vihreät, ja nyt kuulee NGL, ja sieltä puolelta esitys tulee Mari Kristin Versialta. Herra Kompendit, olkaa hyvä. Merci. Ouais, je suis plus habitué. Kiitoksia, en enää muistakaan kuinka tämä toimii. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin sanoa, että tukemme Breaking the Silence-järjestölle ei koske sitä, että olisimme toisia ehdokkaita vastaan. Kaikki ehdokkaat ansaitsevat Saharov-palkinnon. Tästä ei ole mitään epäilystä. Me ehdotamme Breaking the silence järjestää yksinkertaisesta syystä. Israelin ja Palestiinan alueella pelataan tällä hetkellä peliä, jonka johtaa rauhan tai sotaan. Näiden kahden kansan tulevaisuus on nyt kyseessä. Neuvottelut ovat alkaneet, ne ovat hyvin vaikeita. Jos ne nyt pysähtyvät ja keskeytyvät näiden rakenteiden takia ja sen takia, että Israelin armeija ja jotkut israelilaiset kansalaiset valtavat alueita, emme tiedä, mihin tämä tarina oikein päättyy. Euroopan parlamentilla on valtava vastuu alueen kohtalosta. Siksi Breaking the Silence-järjestö, joka muodostuu suurimmaksi osaksi sotilaista, jotka ovat palvelleet vallatuilla alueilla, Hebronissa tai toisen intifadan aikana ja myös Gazan sotilallisen operaation aikana. He ovat sotilaita, jotka antavat oman todistuksensa armeijan, Israelin armeijan äh, laittomasta toiminnasta. Ei ole kyseessä se, että kyseenalaistettaisiin Israelin demokratia, mutta historia on osoittanut, että, demo, että kun on demokraattiset maat valtaavat muita maita, ne eivät enää ole demokratioita. Paras esimerkki oli Ranska ja Algerian valituksen aikana. Kyllähän Ranska oli demokratia, mutta Ranskan armeija Algeriassa ei toiminut demokraattisella tavalla. Se oli valloitusarmeija. Israelin armeija vallatuilla alueilla on miehitysarmeija. Me siis ehdotamme Breaking the Silence-järjestöä, koska kyseessä ovat hyvin rohkeat ihmiset, jotka kärsivät eristäytyneisyydestä Israelin yhteiskunnassa, koska Israelin yhteiskunta ei halua kuulla todellisuudesta. Se ei halua tietää, mistä miehityksessä on todella kysymys. Käykääpä katsomassa Hebronissa. Tiedättekö, mistä siellä on kysymys? Hebron. Siellä on 360, 350 miehittäjää, joita suu suojelee melkein tuhat sotilasta, jotka suojelee näitä henkilöitä 150 000 palestinalaiselta, israelilaisia on vain 350. Se on aivan käsittämätöntä, aivan uskomatonta se, mitä Hebronissa tapahtuu. On aivan uskomatonta katsoa, millä tavalla miehittäjät kohtelevat Hebronissa asuvia palestinalaisia. Israelin armeija tukee tätä miehitystä. Kun tuemme Breaking the Silence-järjestöä, tuemme rauhaa. Kun äänestämme tämän järjestön puolesta, äänestämme israelilaisen demokratian puolesta. Kun äänestämme tämän järjestön puolesta, sanomme, että me kannatamme kahta valtiota, palestiinalaisvaltiota ja Israelin valtiota, ja puolustamme kaikkien, molempien osapuolten pasifisteja, sekä palestiinalaisia että israelilaisia. Tässä sankarit äh, Todennäköisesti he ovat juuri sankareita. Euroopan parlamenttina me haluamme antaa rauhalle mahdollisuuden. Gave peace a chance. Breaking the Silence järjestö antaa sille mahdollisuuden, niin voimme tukea heitä äänestämällä heitä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Cohn-Bendit. And... Kiitoksia, Cohn-Bendit. Ja nyt puheenvuoro Rova Vergialle. Hän esittelee ehdokkaan Vähemmän kuin kaksi minuuttia jäljellä. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua palata siihen, mitä herra Konvendit jo sanoi. Haluaisin vain ehkä vähän teknisemmin kertoa tästä järjestöstä. Kyseessä on järjestö, joka perustettiin vuonna 2004. Sen tarkoituksena on antaa sanan mahdollisuudet israelilaisille sotilaille, jotka palisivat kotiinsa ja eivätkä voineet puhua kokemuksestaan. Tämä järjestö on kes- kerännyt nimettömiä todistuksia tosiasiasta siitä, mitä nämä sotilaat olivat nähneet ja niistä käytännöistä, joihin heidät pakotettiin palestinoissa äh, siviilien suhteen. Tämä järjestö kerää näitä äh, todistuslausuntoja, laittaa ne verkkoon ja tekee tätä todellisuudetta todellisuutta tunnettuksi Israelissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kyseessä on järjestö, jota tukevat tietyt eurooppalaiset maat rahoituksellisesti, ja tätä on Israelin hallitus kritisoinut ankarasti. Se ei ole hyväksynyt, että rahoitetaan tällaisia järjestöjä demokraattisessa maassa, että eurooppalaisten maiden pitäisi pikemminkin antaa tukea kolmannen maailman maille. Ja tässä siteraan Israelin hallituksen sanoja. Breaking the Silence on jatkanut työtään, ei antanut Goldstone mietinnölle paljon aineistoa ilman Breaking the Silence-järjestöä, sillä ei olisi ollut niin paljon voimaa. Breaking the Silence on yksi niistä järjestöistä, jo, jotka ovat tänä päivänä Israelin hallituksen uhkaamia – Israelin hallitus on ryhtynyt kampanjaan näihin, näitä kansalaisjärjestöjä vastaan, joita muun muassa eurooppalaiset maat tukevat. Siitä, mitä Konvenit sanoi näistä neuvotteluista, olen aivan yhtä mieltä. Kyseessä on myös symboli, kun ajatellaan, mitä Israelissa tapahtuu ja mitä näille kansalaisjärjestöille tapahtuu. Puheenjohtaja sanoi, niin kuin aina sanon, ihmisoikeuksien on, on oltava samoja kaikille ja kaikkialla. Thank you very much, Madame Vergia. Kiitoksia kovasti Rova Nyt tullaan neljänteen ehdokkaaseen aakkosjärjestyksessä herra Guillermo Farinias. Kaikki niiden puolesta, jotka tekevät taistelevat ihmisoikeuksien puolesta kuuhassa. Nimittäjänä ovat EPPn ryhmä, kristilliset demokraatit sekä myös Euroopan reformistit ja konservatiivit myöskin Edward Kosusnik ja 91 muuta. Ensimmäiseltä osalta esitys tulee, se tekee Ignacio Salafranca, sitten äh, Vauensa ja Stadius Volski. Haluaisin, että otatte huomioon aika rajoituksen. Kiitoksia puheenjohtaja. On vaikea löytää ehdokas, joka paremmin heijastelee Saharov-palkinnon henkeä henkilö, joka jätti tällaisen perinnön vapauden ja rauhan mukaisen yhdessä elon puolesta. Farinjas on tässä erittäin hyvä ehdokas. Hän on psykologi ja merkittävä toimittaja. Hän on saanut eh, Prix Cyber Liberté-palkinnon eh, toimittajat ilman rajoja vuonna 2006 ollut 11 vuotta vankilassa. Hän on valinnut väkivallattoman toiminnan eh, Kuuban tilanteen vastustamiseksi. Hän aloitti nälkälakon 24. helmikuuta puolustaakseen muita sairaita vankeja. Ja neljän kuukauden päästä hän lopetti tämän lakkonsa sen jälkeen, kun ilmoitettiin 52 vangin vapauttamisesta. Hän on usean kertaan ollut lähellä kuolevaa. Hänen ruumiissaan on 23 nälkälokon jäljet. Ja vaikka hänen ruumiinsa on heikentynyt, hänen päättäväisyytensä ei ole vähentynyt. Siksi olemme sitä mieltä, että kyseessä on erittäin varten otettava Saharov-palkinnon saaja ehdokas. Kiitoksia. Thank you, Mr. Sar- Kiitoksia, herra Sarjus-Volski. Madam Chairman. Kiitokset, puheenjohtaja. Niin, Farinjas on sellainen ihmisoikeustaistelija, joka on valmis kuolemaan asian puolesta. Me haluamme omistaa hänelle tämän palkinnon. En halua toistaa hänen koko elämäkertansa. Minusta tuntuu siltä, että hänen ehdokkuutensa on itsestään selvä. Me palkitsemme vapauden puolesta taistelevia, jotka joutuvat maksamaan taistelustaan vankilaan joutumalla tai kuolemalla, mutta tässä on poikkeuksellinen henkilö. Hän on omasta tahdostaan päättänyt ryhtyä nälkälakkoon vapauden puolustamiseksi ja asettanut henkeensä vaaran muiden puolesta, jotta muutettaisiin Castron hallinnon huonot piirteet. Eli tässä on ehdokas, joka mitä enimmin täyttää ne kriteerit, joita asetamme, kun myönnämme Saharov-palkinnon Siksi me tuemme tätä ehdokkuutta täydestä sydämestämme. Kiitoksia. Now. Kiitoksia herra Sarjusovski. Sitten Jaroslav Valensa. Kiitoksia. Kuten vuosittain, niin tämä palkinto on poikkeuksellinen mahdollisuus parlamentillemme. Että ei pelkästään yksilöitä, vaan demokraattisia liikkeitä, jotka pyrkivät muutoksiin kussakin maassa. Ja Tietysti voisi sanoa, että demokratia liikollisi täydellisessä kokouksessa Kuupassa, mutta uusia opposition jäseniä on tulossa Kuubassa. He painostavat tätä diktatuuria. Ja tässä herra Farinjas, hänen saavutuksensa ihmisoikeuksien puolesta ovat sairapalkinnon arvoiset. Ja Euroopan parlamentti lähettäisi selkeän viestin palkinnolla ihmisoikeuslokauksia vastaan ja sitä vastaan, että poliittisia vankeja kohdellaan epäinhimillisesti ja vapauksien puolesta Kuupassa, mutta vieläkin enemmän. Se lähettäisi selkeän viestin tueksi tämän tulevan poliittisen asetelman puolesta Kuubassa, joka olisi demokraattisempi. Kususnik. Mistä... Kiitoksia sitten, herra Kuzusnik. Soba akademika Sakharova požívá mezami mé zemi velké úcty v roce 60 puheenjohtaja, akateemikko Saharov nautti huomattavaa arvostusta vuonna 1968, kun Tsekoslovakiaa miehitettiin. Äh, hän oli yksi niistä harvoista, jotka uskalsivat vastustaa tätä Saharov olisi voinut valita venäläisen tiedemiehen, neuvostotiedemiehen eh, rauhallisen elämän tai minkä hän valitsi. Hän ei epäröinyt hetkeäkään. Hän päätti ryhtyä ihmisoikeusaktivistiksi, jota vainotaan. Meidän on palkittava sellaisia henkilöitä kuin Saharov oli. Ja silloin, kun eh, Orlando Zapata, Tamayo kuoli. Guillermo Farinas jatkoi hänen asiansa. Hän saattaisi kuolla uuteen nälkälakkoon, mutta hän ei silti ole epäillyt hetkeäkään. Hänen elämänsä on monella tapaa samanlainen kuin Saharovin oma elämä. Hän on auttanut monia ihmisiä ja Kuuba, joka edelleen odottaa pysyvää vapautta, on äh, herra Farinjasin sanoin, yksi suuri keskitysleiri. Meidän tulisi auttaa häntä. Jos autamme häntä, autamme myös kaikkia muita kuubalaisia. Emme saa jättää häntä yksin. Antakaamme yhdessä kollegoidemme kanssa merkki siitä, että herra Farinjas saa tukemme taistelussaan vapauden ja demokratian puolesta. Kiitoksia herra Kielma Farinjasin erkunen esittelystä ja kaikkien muidenkin, jotka tekevät ihmisoikeustyötä Kubassa. Nyt jatkamme ja seuraava ehdokas on rouva Aminatu Haidar. Hänet ovat nimittäneet Norbert Neuser, Willy Mayer, Raul Romeva, Irueda ja 40 muuta. Ja ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron herra Romeva Iruedalle ja sitten Willy Mayerille. Herra Romeva Irueda, olkaa hyvä. Yes, uh, quisiera empezar con las mismas palabras que... Kiitoksia. Haluaisin aloittaa samalla tavalla kuin Daniel Cohn-Bendit. Olemme, olemme yhtä mieltä varmasti siitä, että mitään ehdokkuutta ei aseteta toisia ehdokkuuksia vastaan. Me tietenkin pyrimme tukemaan omaa ehdokkaastamme Etu Haidaria aliarvioimatta mitenkään muita ehdokkaita. Paha häirintää puhujan mikrofonissa. Haluaisin korostaa ehdokkaan henkilöä persoonallisuutta ja syitä, joiden takia hän puolustaa tätä asiaa. No niin, nyt tilanne parani mikrofoni teknisesti. Importante destacar no solamente, insisto, la personalidad de la candidata. Paitsi persoonallisuutta on korostettava niitä motiiveja, jotka johtavat Aminatu Haiderin hänen toimiinsa. Hän on ihmisoikeuspuolustaja, ja tunnettu erityisesti sisältöjen ja myös toimintatapojensa puolesta. Tämä on merkittävä asia, kun ajatellaan Saharov-palkintoa, jossa on palkittavaa asenteita, arvoja ja vastauksia, vastaustapoja maailman sorron edessä. Uskon, että Aminatu Haidarin profiili täyttää täysin nämä vaatimukset. Hienostaan hänen persoonallisuutensa, takia, vaan myös hänen työskentelytappojensa takia hänet työnnetään Länsi-Saharan Gandina. Toinen syy, miksi minä ja muut ehdokkaat olemme allekirjoittaneet tämän ehdokkuuden, koskee Euroopan vastuuta tässä asiassa. Se liittyy Äh, naapurimaassa Marokossa äh, esitettyihin kannanottoihin hänen puolestaan ja e, tämä liittyy myös Euroopan ja Välimeren politiikkaan ja uskottavuuteen, Euroopan unionin uskottavuuteen. On erittäin tärkeää, että lähetämme selkeän viestin siitä, että hyvien suhteiden ylläpitäminen naapurimaiden kanssa ei voi olla ristiriidassa sen kanssa, että vaaditaan ja tuetaan ihmisoikeuksien puolustamista ja demokratian ja kaikkein perustavanlaatu olevien oikeuksien puolustamista. Siksi uskon, että Aminetu Haiderin ehdokkuus hyvin kattaa Saharov-palkintoon liittyvät arvot. Minusta tämä olisi erittäin myönteinen viesti ja ulottaisi paljon pidemmälle kuin Euroopan ja Marokon välisiin suhteisiin, vain siihen liittyisi yleisempi välimerellinen yhteys. Willi Meyer. Kiitoksia. Meitä on useita ehdokkaita, useita edustajia, jotka tuemme tätä ehdokkuutta. Voi olla, että se on ainoa ehdokkuus, joka suoraan liittyy Euroopan unioniin. Puhumme henkilöstä, joka on Länsi-Saharan taistelun symboli. Tämä on ainoa Afrikan siirtoisvallan purkamista koskeva kesken oleva asia. Tämä oli aikaisemmin Espanjan siirtomaa ja kansainvälistä oikeutta soveltaen Espanja vastaisi siirtomaavalla purkemisesta ja näin myös EU on tähän liitoksissa. Ehkä tämä on ainoa asia todellakin, jossa EU on suoraan vastuussa eh, tilanteesta ja tässä yhteydessä Saharan, Länsi-Saharan kans, kansantilanteesta. Aminatu Haidar osoitti tämän, kun hänet marraskuussa 2009 karkotettiin Lansaroteen ja hänen piti ryhtyä nälkälakkoon 38 päiväksi niin, että hän pääsisi takaisin Elajuuniin, josta hänet laittomasti pakotettiin siirtymään Espanjaan. Aminatu Haiderin symbolinen teko puhuu koko kansan tarinasta. Se on yli 30 vuotta keskustellut tuolle aavikolle ja vaatinut sitä, että noudatettaisiin itsemääräämisoikeutta. Sehän on YKssa pyhä oikeus. Tämä on todellakin ainoa tapaus, jossa Afrikan siirtomavalta ei ole vielä purattu. Ja ainoa tapaus, jossa EUlla on suora vastuu. Häntä tukemalla lähettäisimme selkeän viestin. Kaikkein tärkein ihmisoikeus on oikeus itsemääräämiseen ähm, siirtymään vallan purkamisessa. Siksi olemme sitä mieltä, että tämä mahdollinen palkinnon myöntäminen ei menisi ainoastaan hänelle. Tietenkin hän ansaitsee sen, eikä hän olisi ensimmäinen tällä linjalla, mutta varmasti tätä kautta koko Länsi-Saharan kansa saisi tämän palkinnon. Osa heistä asuu aavikolla, osa miehitetyillä alueilla. Ja Marokin viran, Marokon viranomaiset sortavat heidän perusoikeuksiaan Siksi, mikäli Saharov-palkinto myönnettäisiin Haidarille, se merkitsisi mielestämme selkeää viestiä EUlta niin, että kun EU tai jokin asia suoraan koskee, niin se toimisi ja tämä olisi hieno selkeä merkki kaikille. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Mayer. Kiitoksia, herra Mayer. Sitten seuraava ehdokas, herra David Isaac. Hänet ovat nimittäneet Ulle Schmidt, Cecilia Wikström, Marit Paulsen, Lene Eek ja 37 muuta jäsentä. Haluaisin antaa ensin puheenvuoron herra Ulle Schmidtille ja sen jälkeen siis Wikströmille. Herra Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much. Suuret kiitokset, rouva puheenjohtaja. Tänä päivänä David Isaac on ollut 3299 päivää vangittuna – lähes yli yhdeksän vuotta, 3299 päivää, yhdeksän vuotta ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä. Herra Isak on ruotsalainen eritrealaislähtöinen journalisti ja minusta meillä on parlamentissa erityisvastuu hänestä, koska hän on Euroopan kansalainen. Mutta minusta kaikkein tärkeintä hänen kansalaisuudessaan on se, että se osoittaa hänen omistautumisensa mielipiteen ilmaisuvapaudelle ja lehdistön vapaudelle. David Isaac eli turvallisesti ja vapaasti Ruotsissa, mutta päätti palata Eritreaan käynnistämään maan ensimmäisen riippumattoman sanomalehden. Hän toivoi saavansa aikaan muutoksen ja jotakin myönteistä maansa tulevaisuudelle niin, että ihmiset voisivat käyttää perustavanlaatuisia oikeuksiaan puhua vapaasti. Nämä ovat ydinarvoja meille Euroopassa. Valitettavasti David Isakin unelma ei olekaan toteutunut. Hän on sen sijaan joutunut vangituksi. Otamme David Isaakin tapauksen esille, koska haluamme myös hiukan valottaa muiden journalistien tilannetta, jotka ovat hänen ohellaan vangittuina. Journalistit, joita ei myöskään ole millään tavalla asetettu virallisesti syytteeseen tai heille ei myöskään ole annettu rehellistä oikeaa oikeudenkäyntiä. Tämä on tärkeää, koska Eritreassa arvioidaan olevan yli 30 000 vastaavassa tilanteessa olevaa henkilöä. Rouva puheenjohtaja, jos antaisimme David Isakille tämän palkinnon, osoittaisimme, että me hyväksy hänen kohteluaan ja muiden hänen kanssaan vangittujen kohtelua, ja että me edelleen taistelemme mielipiteen ilmaisuvapauden puolesta kaikkialla maailmassa. Lopuksi vielä toteaisin, hyvät kollegat, että David Isaak todennäköisesti Kuolee vankilassa. Hän elää hirvittävissä olosuhteissa, joten pyydän, kollegat, pyydän, äänestäkää hänen puolestaan. Ensi vuonna se on ehkä jo myöhäistä. Kiitoksia. Mr. Schmidt, and now, uh, Mr. Kiitoksia, herra Schmidt. Ja sitten Rova Wikström. Cecilia Wikström, olkaa hyvä. I don't see me and hear Mrs. Wik. En näy Rova Wikströmiä täällä. Herra Schmidt, haluatteko jatkaa vai riittääkö tämä teidän ehdokkaallenne? Um, I was informed that... Minulle kerrottiin, että teidän lisäksenne Rova Cecilia Wikström myös osallistuisi tähän ehdokkaan esittelyyn, mutta hän ei ilmeisesti ole paikalla. Joten siirrytäänkö seuraavaan ehdokkaaseen vai haluatko käyttää vielä tätä jäljellä olevaa aikaa? Chair, I was not informed okay. on that. Anteeksi. I have um, nothing more to say. And... En ole tästä kuullut. Ei minulla ole sen kummempaa sanottavaa, mutta sanon sen uudelleen. Pyydän teitä äänestämään David Isakin puolesta. Hän kuolee vankilassa. Now. Kiitos herra Schmidt. Seuraava esiteltävä ehdokas on rouva Birtukan Mideksa. Hänet on asettanut ehdolle sosialistien demokraattien ryhmä Euroopan parlamentissa Esittelyn tekee herra Adrian Severin ja sitten Vanne Gomez. Herra Severin, teillä ensi puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtajat naisten herrat. Sosialistien demokraattien ryhmä on päättänyt suosan osoituksen esittää ehdokkaaksi Pirtukan Mideksa vuoden 2010 Saharov-palkinnon saajaksi. Pirtukan Mideksa on nuori etiopialainen nainen puoluejohtaja, joka sai 2008 elinikäisen vankeustuomion. hänet on siis estetty osallistumatta 2010 parlamenttivaaleihin huolimatta siitä, että hän on puolensa puheenjohtaja, jonka nimi on Union for Democracy and Justice. Amnesty International pitää häntä omantunut vankina. Hän on vaarassa joutua kidutetuksi, joka on pidätetty vain sen vuoksi, että hän on rauhanomaisesti harjoittanut yhdistymis- ja ilmaisuvapauttaan. Hänen rikoksensa niin sanotusti on se, että hän puhui Ruotsissa tästä pakotusta armahdituksesta, tai hänen oli pakko allekirjoittaa päästäkseen vankilasta 2007. Tähän kuului sitten myös 37 muuta tärkeää opstijohtajaa ja vankia, jotka vangittiin 2005 vaalien jälkeisissä tapahtumissa. Mitäksä pidätettiin 2005 marraskuussa sen jälkeen, kun hänen puolueensa, jonka johtaja hän oli, kiisti parlamentti- ja paikallisvaalien tuloksen. Valien jälkeiset äh, mielenosoitukset muuttuvat väkivaltaisiksi ja puolustus- tai äh, turvapalvelut ampuivat monia ihmisiä kuoleksi. Häntä ei ammuttu, mutta hän sai vankeustuomion ja tuli myös muita syytteitä. Hänet tuomittiin elinikäiseen vankeuteen. Tässä neuvoteltiin prosessissa, joka sitten johti siihen, että viranomaiset armahtivat Mideksa ja muut vapautettiin 2007 kesäkuussa. Sen jälkeen kohdalla ovat vankilassa yli 18 kuukautta. 2008 marraskuussa Pirtuvan Mideksa puhui julkisessa kokouksessa Ruotsissa hänen armahduksestaan ja prosessista, joka vapauttamisen johti. Kun hän palasi Etiopiaan, viranomaiset pidättivät hänet uudestaan syyskuussa 2008, jos, ja oikeusministeri kummosi armahduksen ja hänet tuomittiin jälleen elinikäisen vankeuteen. Hän saa rajoitetusti eh, asianajan palvelut ja hänen terveystilanteensa on huonontunut. Euroopan parlamentti vaati välittömää ja ehdotonta vapauttamista Pertula Mideksalle päätöslauselmassaan, joka hyväksyttiin hänen uudelleenpidettämisensä vähän sen jälkeen. Komissio Pipalks myönsi 2010 maaliskuussa, että Mideksan pidättäminen voi, pidättäminen voi heikentää uskottavuutta 2010 toukokuun vaaleille. Siinä hallitsema puolueessa sanoi saavansa yli 99 prosenttia äänistä saadaan palkintoiset kollegat. Se pitäisi antaa niille, jotka tarvitsevat kansainvälistä näkyvyyttä ja suojelua. Pirtukan Mideksa tarvitsee näitä molempia. Jos annetaan sahdus Pirtukan Mideksalle, hän, hän edustaa kaikkia etupalaisia poliittisia vankeja, niin Euroopan parlamentti saisi maailman huomioon kiinnityksen tähän nuoreen äitiin ja yhdestä ja yhteen harvoista naispuoluejohtajista Afrikassa teki myös näkeväksi monien unohdettujen poliittisten vankien taisteluja, jotka eh, taistelevat oikeusvaltion ja demokratian puolesta Etiopiassa. Kiitos. Mr. Severin and now Mrs. Kiitoksia herra Severin ja Rova Gomez. I would add to my Mr. Severin. Minä haluaisin lisätä Severinin puheenvuoroon vielä sen, että luonnollisesti tämä huomio, jota Birtokanin kiinnitetään, ei vie muiden ehdokkaiden arvoa, mutta tässä on kyse henkilöstä, josta joudun kysymään, arvon kollegat, Kuinka moni teistä on kuullut hänestä, vaikka me viime toimikaudellamme hyväksyimme päätöslauselman, jolla pyrittiin ajamaan hänen vapauttamistaan? Hän on nuori afrikkalainen poliitikko, joka toimii demokratian ja oikeuden puolesta omassa maassaan, ja hän on myös pienten lasten äiti. Nyt kun hän on joutunut vankilaan, Hänellä on elinkautinen tuomio. Hän on joutunut viettämään kuukausia eristyksissä. Häntä ei ole päässyt katsomaan muut sukulaiset kuin hänen äitinsä. Ja hän taistelee hallintoa vastaan, joka on hallistava, joka käyttää sellaista kieltä, jota me Euroopassa mielellämme kuulemme, demokratia, kehitys, ihmisoikeudet, ja itse asiassa kieltäytyy antamasta tätä kaikkea kansalleen. Adrian Severin totesi, että on jopa tuhat poliittista vankia Etiopiassa. Ei ole mielipiteen vapautta, ilmaisuvapautta. Deutsche Welle, Voice of America ovat kiellettyjä. kaikki internetviestintä ja bloggaus on mahdotonta, siihen puututaan. Tämä on hallinto, jota me tuemme. Me olemme tärkein lahjoittaja tälle maalle, joka on Afrikan toiseksi väestörikkain maa. Ja se on myös Afrikan unionin päätoimipaikka. Sekin tietää tarkalleen, mitä tapahtuu, mutta ei välitä. Kyseessä on AKT-maa, jota sitoo hyvin selkeät ihmisoikeusvaatimukset kotonun sopimuksen muodossa ja me emme tee mitään. Miten se on mahdollista? Miksi tämä on maa, jonka kohdalla Euroopan unioni esimerkiksi on ollut mukana Etiopian ja Eritrean välisessä sovittelussa. Se on ollut pitkään sodan aiheena. Kyseessä on maa, joka on eh, aikanaan kun Bushin hallinto vie, miehitti Somalian, sen seuraamuksena oli se, että vain ääriliikkeet vahvistuivat, ne joita nyt pyritään torjumaan Somaliassa. Eli meillä on tässä erityisvastuu. Me emme voi enää sallia sitä, että hallituksemme ja komissio kääntävät kylmästi selkänsä, joten meidän pitää kiinnittää huomiota Etiopian poliittisiin vankeihin, jotka tarvitsevat tätä näkyvyyttä, joka Saharov-palkinnolla voitaisiin antaa. Uh, Sitten seuraava ehdokas, Isä Tadeus, eli Nguyen Van Lyy. Euroopan konservatiivit ja reformistit ovat asettaneet hänet ehdokkaaksi ja ehdokkuuden esittelee herra Richard Legutko. Teillä puheenvuoro. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Sattuu olemaan, että minä esittelen kaksi viimeistä ehdokasta ja molemmat ehdokkaat liittyvät to- jollakin tavalla toi- toisiinsa tai, ja siihen ikävän tosiasian, että kristittyjä vainotaan maailmassa. Ensimmäinen ehdokas on rohkea roomalaiskatolinen pappi Vietnamista, Nguyen Van Ly, joka syntyi vuonna 1947 keskisessä Vietnamissa. Ja hänestä tuli katolinen pappi vuonna 1974. Ja hän oli Nguyen Kim, arkkipiispaan entinen sihteeri hän on johtava ihmisoikeusaktivisti Vietnamissa, joka käyttää väkivallattomia keinoja saavuttaakseen tavoitteensa. Isä Duquen Van Lee on puhunut vapauden puolesta kommunistisen hallinnon aikana koko ikänsä ajan. Hän on viettänyt yli 20 vuotta vankilassa tai kotiarestissa sen vuoksi, että hän on puhunut ihmisarvon ja demokratian puolesta. Hänet pidätettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 1977, koska hän levitti kahta esseetä arkkipiispa Guen Kim Dienistä, joissa arvosteltiin hallituksen sortoa vähemmistöuskontoja kohtaan. kymmenen hänet vapautettiin väliaikaisesti äh, sairaushoitoa varten. Sen jälkeen hänet asetettiin tiukkaa valvontaa viranomaisten toimesta ja siteeraan, koska hän on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Hänet on uhattu pidättää koska tahansa. Sen vuoksi tämä on ruvennut kansainväliseen yhteisöön, jotta se heräisi huomaamaan Vietnamin ihmisoikeustilanteen. Isä Nguyen Van Ly määrittelee oman työnsä ihmisoikeuksien ihmisarvon puolesta seuraavasti. Siteeraus. Sivistyneen yhteiskunnan ei pitäisi ikinä sallia minkään hallituksen, riippumatta sen ideologiasta tai poliittisista periaatteista, poiketa yleisistä ihmisoikeuksista ja eristää omat kansalaisensa rautaisripun taakse sillä perusteella, ettei valtion sisäisiin asioihin kuulu sekaantua. Sitten loppuu haastattelujen aikana eri kansallisten radioasemien ensin kansainvälisillä radioasemilla hän on puhunut eh, yksipuolujärjestelmästä, joka on syynä vainoa. Herra Lien ja kolme muuta pappia julkaisivat riippumatonta lehteä, ja sitä jaettiin maanalaisen jakeluverkoston kautta. 2007 maaliskuussa turvallisuusviranomaiset sulkivat tämän lehmän ja siinä oli mukana myös yleisen syyttäjä. Perusoikeustaistelussa puolesta isän Kuen Van Li on ollut vankilassa usein vuosien ajan. Kommunistiviranomaiset hänet vanginneet, hän on ollut vaikeissa olosuhteissa eristyneenä, eristettynä ja hänellä ei ole mitään kansalaisoikeuksia. Mutta ennen kaikkea hän itse kieltäytyi mistä, minkälaista palveluksista niin kutsutuista, jotka kommunistihallinta varasi vietnamilaiselle papistolle. Ja hän kieltäytyy näistä palveluksista, josta hän voisi taistella ihmisoikeuksien puolesta elää arvokkaasti vapaana pelosta ja nöyryytyksestä isä Gwen Van Lee on osoittautunut poikkeuksesta rohkeutta. Hänen ohjaava periaate on uskonnon vapaus, liikkumavapaus ja demokratian saaminen Vietnamiin. Haluaisin painottaa, että meillä ei ole koskaan ollut Saharon palkinnon saajaa Vietnamista, kun Vietnam on kuitenkin maa, jossa on brutaali kommunistinen diktatuuri. Isä Nguyen Van Lee on henkilö, joka ansaitsee Sahara-palkinnon. Sen vuoksi pyydämme teitä tukemaan hänen ehdokkuuttaan. Kiitos. Thank you, Mr. Legutko. Kiitoksia, herra Legutko. Sitten seura- viimeinen ehdokas, joka on järjestänyt Open Doors. Häntä on ehdottanut myöskin Euroopan konservatiivien reformistien ryhmä ja esittelevä jäsen on Jaren herra Legutko, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairman. Dear colleagues, it is... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minun iloni ja kunniani on esitellä teille Open Doors Saharov-palkinnon saajaksi 2010. Open Doors on tunnu, tunnustukseton kristitty järjestö, joka tukee Eh, vainottuja kristittyjä. Maailmanlaajuisesti noin neljä viidestä uskontonsa vuoksi vainotusta ihmisestä on kristitty. Monissa maissa ympäri maailmaa harjoitetaan vaihtelevan tasoista vainoa lähes kaikilla eh, maailman mantereilla. Open Doors-järjestön tarina alkoi nuoresta hollantilaisesta Anne van der Beilistä, joka vuonna 1955, kun Eurooppa oli ollut jaettuna itään ja länteen kymmenen vuotta, ja kommunististen maiden, kuten omani väestö, oli täysin eristettynä, tämä nuori henkilö kävi tapaamassa kristittyjä Puolassa. Saavuttuaan toiselle puolelle rautaisirippua hän havaitsi, että kristityt elivät alistettuina eivätkä voineet enää vapaasti harjoittaa uskontoaan koska hän oli liikuttunut näistä kohtaloista. Hän päätti tehdä jotakin näiden ihmisten tukemiseksi. Palattuaan Alankomaihin, Anne van der Bijl tai veli Andrew, kuten hänet tunnettiin, perusti järjestön, joka nyt tunnetaan nimellä Open Doors. Alun perin tämä pyrki tavoittamaan kristittyjä kommunistisessa Keski- ja Itä-Euroopassa ja Kiinassa, 70-luvulla toiminta-alue laajeni Lähi-Itään, joihinkin Afrikan maihin ja Kaakkois-Aasian. Tällä hetkellä järjestö toimii kaikilla kuudella mantereella yli, 40, yli 50 maassa, joissa kristittyjä vainotaan ja alistetaan. Open Doors-järjestön toimintaan kuuluu lobbaaminen sekä läntisissä maissa että alistavissa maissa uskonnonvapauden puolesta oikeudellisen avun tarjoaminen vangeille ja heidän perheilleen. Kristittyjen pakolaisten, leskien ja orpojen tukikeskusten sponsorointi. Raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden levittäminen. Vaikka osa järjestön työstä on tehtävä maan alla salaa, Open Doors ei koskaan pelkää puhutella viranomaisia ja niitä, jotka ovat vallassa maassa, joissa se toimii, jotta uskonnonvapautta voidaan ajaa. Esimerkiksi Anne van der Bijl on puhunut kommunistijohtajille Keski- ja Itä-Euroopassa, Hamasin johtajille Lähi-idässä. Hän toimii näin. Kolme konkreettista esimerkkiä Open Doorsin työstä. Ensimmäinen niistä koskee Uzbekki pappia Dimitriä, joka pidätettiin 2007. Häntä syytettiin laittomasta uskonnollisesta toiminnasta ja hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen. Open Doors on tehnyt hänen tapauksestaan julkisen ja varmistanut sen, ettei maailma unohda häntä. Ja järjestö huolehtii hänen vaimostaan ja lapsistaan. Toinen esimerkki Aivan äskettäin Open Doors käynnisti huomattavan aputoimen, jotta saataisiin autettua niitä Pakistanin tulvan uhreja, jotka kuuluvat uskonnolliseen vähemmistöön ja jotka eivät tulleet Pakistanin valtion avun piirin. Open Doors on luonut tuhansia yhteyksiä ympäri maailman. Sen avulla järjestö voi julkaista vuosittaisen World Watch-luettelonsa. Tämä on kolmas esimerkkini eh, niistä maista, joissa on kalleinta olla kristitty. Pohjois-Korea on jo vuosia ollut lista ykkönen, Iran ja Saudi-Arabia tulevat sijoille kaksi ja kolme. Hyvät kollegat, vetoan teihin kaikkiin, jotta tukisitte tätä nimitystä. Open Doors on järjestö, jolla ei ole muuta tavoitetta kuin auttaa muita. Se on järjestö, joka on pyrkinyt kurottamaan yli pulot poliittisten, kulttuuristen ja uskonnon rajojen aina pysyen uskollisena tehtävälleen puolustaa uskonnonvapautta eli omantunnonvapautta mielipiteen ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta ja muuta. Uskonnonvapaus on ydinseikka sille, mitä me pidämme perustavanlaatuisena ihmisoikeutena. Uskon, että Open Doors-järjestö ansaitsee Saharov-palkinnon kaikista sen saavutuksista kuluneiden 55 vuoden aikana. Kiitoksia. Thank you, Mr. Legutko. So... Kiitoksia, herra Legutko. Nyt kollegat olemme kuulleet yhdeksän erinomaista, tai olemme kuulleet yhdeksästä erinomaisesta ehdokkaasta Saharan palkinnolla vuonna 2010. Varmaankin myötäilen kaikkia teitä olla, että kaikki ansaitsisivat palkinnon. Esittäisin yhden tiedonannon ensin kuin puheenjohtajuuden kollega Solille. Tämän vuoden Saharan palkinnon voittaja, herra Oleg Orlov, Memorial-järjestön johtaja, kutsuttiin Strasbourgiin osallistumaan tämän vuoden ehdokkaiden julkaisutilaisuuden 21. lokakuuta. Valitettavasti minun täytyy kertoa teille, että hän on kertonut, että hän tuskin pystyy ottamaan vastaan kustua tullakseen Strasbourgin lokakuussa, koska hän, hänellä on rikossyytteet Venäjällä. tämä syytetään herjauksesta. Ransam Kadirov Tsetsenian kuvernööri on näin tehnyt ja tuomioistuin käsittely pidetään Hanovnikin piirikunnassa 36. piirissä Moskovassa. Joten pitäisi myös kunnioittaa venäläisiä ihmisoikeustaistelijoita, jotka sen valkin vuodelta 2009 niin yhteyksiä heihin. Nyt haluaisin antaa puheenjohtajan herra Jolille, anteeksi Rouva joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, joka on puheenjohtajana tässä keskustelussa. Nous avons euh, une petite séance de catch the eye. Nyt meillä on keskustelua ilman puhujalistaa. Meillä on noin 15 minuuttia aikaa. Voitte käyttää puheenvuoron ja antaa kantanne koskien näitä ehdokkaita. Onko vain yksi puheenvuoropyyntö? Orova Maria Munits. Onko hyvä, kaksi minuuttia. Joo, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten täällä on sanottu, kaikki nämä asiat ovat oikeutettuja, mutta jotkut ehdokkaat ansaitsevat palkinnon enemmän kuin toiset. Ja tämä on hyvä mahdollisuus antaa ääni niille henkilöille, jotka eivät saa ääntänsä kuulemaan muuten, ja jotka eivät ole vielä olleet lehtien etusivuilla. Ehkä he eivät, he eivät ole nälkälakossa, mutta kärsivät vankiloissa ja kituvat siellä. Emme huolehdi heistä kuin joskus silloin tällöin. Pitää muistaa niitä tapahtumia, jotka eivät ole vielä saaneet mahdollisuutta herättää omaa tuntoamme tai niiden omaa tuntoa, jotka voivat tehdä jotakin heidän puolestaan. Voisimme antaa mahdollisuuden niille, jotka eivät ole ketään, joiden kieltä pidetään murteena, joiden ulo, uskontoa pidetään taikauskona, joiden taidetta pidetään käsityöläisyytenä niitä, joille kukaan ei ole antanut palkintoa ja joiden hiljaisuuden voisimme murtaa täällä parlamentissa. Emme halua, että pyrkisimme omiin poliittisiin tavoitteisiimme, vaan meidän on suhtauduttava avoimesti annettava palkinto niille, jotka todella tarvitsevat tätä palkintoa. Tietenkin nämä kaikki asiat ovat erittäin oikeutettuja, aivan kuten tänään sanottu. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia tästä intohimoisesta puolustuksesta ehdokkaanne puolesta. Tämä on todella parlamentin työssä merkittävä hetki, hetki jona voimme todella tuoda esille henkilöitä, jotka ansaitsevat kaikki tämän, tämän palkinnon ja jotka kaikki toimivat Saharova-palkinnon hengessä. Meidän on kuitenkin tehtävä tämä tuskallinen valinta. Aika, aika kutakin nyt tämä keskustelu on päättynyt. Nyt meidän on tehtävä valinta ehdokkaiden välillä. Meillä, meidän on laadittava kolmen ehdokkaan luettelo AFET-valiokunnan ja DV-valiokunnan kanssa yhdessä maanantaina 18 päivä Strasbourgissa suljetuin ovin. Ja tämän jälkeen äänestetään puheenjohtajakokouksessa. Siellä 21. lokakuuta valitaan voittaja, palkinnon saaja. Eli puheenjohtajakokous valitsee yhden ja vain yhden palkinnon saajan. Palkinto voidaan myöntää henki, henkilölle tai järjestölle oikeushenkilölle palkinnon saaja kutsutaan Afet, Deve ja Droit valiokuntien yhteiskokoukseen 13. joulukuuta Strasbourgissa. Palkinto myönnetään keskiviikkona 15.12. Strasbourgissa kello 12. Tavanomaisen toimintatavan mukaisesti Euroopan parlamentin sihteeristö tulee antamaan tapahtumalle mahdollisimman laajan mainoskattavuuden tila Strasbourgissa sekä parlamentissa että eh, Euroopan neuvostossa ja myös kaupungilla joulumarkkinoilla tullaan mainostamaan tätä palkinnon saajaa. Nyt annan puheenvuoron Robert Versia kaksi minuuttia. Pardon. Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh- Pyydän anteeksi puheenjohtaja, en halunnut puuttua näihin ehdokkuuksiin, koska minähän sain käyttää puheenvuoron aikaisemmin, vaan halusin käyttää puheenvuoron koskien Rova Hautalan ilmoitusta, koskien tätä Memorial-järjestöä. Mikäli me emme pysty toimimaan silloin, kun parlamentin mm, palkinnon saaja ei voi tulla Euroopan parlamenttiin, koska häneen kohdistuu sortotoimia omassa maassaan. Jos emme tässä, tähän pysty, niin, niin olemme kyllä alittaneet rimaan, ei, ei ole mitään järkeä edes myöntää mitään palkintoja. Jos emme pysty edes puolustamaan palkinnon saajia, niin voimme kyllä täällä tietysti vetää sitä teatteria, mitä haluamme, mutta ainakin meidän pitäisi juhlallisesti protestoida parlamentin taholta, ja meidän olisi todella pyrittävä siihen, että voimme Pain panostaa viranomaisia niin, että palkinnon saaja voisi tulla kuitenkin paikalle. Meidän ei pidä hellittää, viime, viime hetken asti emme saa hellittää. Daniel Kiitoksia sitten Daniel Convendit. Tämä pätee Memorial-järjestöön ja se on aina ollut totta Kuuban Saharov-palkinnon saajien kohdalla. Parlamentti ei ole koskaan pystynyt löytämään ratkaisua Muista nämä naiset valkoisissa, he eivät koskaan voineet tulla vastaanottamaan edes palkintoaan. Tämä on yksi tämän tyyppisten maiden suurista ongelmista. En puhu nyt tässä Ujiasta, joka suorastaan vangittiin. Minä haluaisin puhua juuri Ujiasta. Hän ja muut Saharov-palkitut ehdokkaat ovat olleet vankilossa niin kuin Uja, niin kuin Aung San Suu Kyi, mutta olemme kuitenkin voineet vapauttaa muita henkilöitä. Osan Guzman, joka on nyt Itä-Timorin presidentti, ja Lazana, jonka näimme lähtevänä vankilasta ulos, ulos ja hän kertoi, kuinka valtava merkitys Saharov-palkinnolla oli hänen turvallisuudensa osalta. Olen aivan yhtä mieltä, että meidän on ehdottomasti reagoitava tähän tilanteeseen. Emme voi unohtaa muita, kuten Ujjaa ja muut, jotka ovat edelleen tuolla. Vasta hiljattain eh, he saivat eh, kuvansakin tuonne parlamentin eteen. Tämä pätee tietenkin myös kuubalaisiin toisin ajattelijoihin. La parole est monsieur Kelam. Seuraavaksi herra Kelam, kaksi minuuttia. Merci beaucoup, madame. Kiitokset, puheenjohtaja. Minä tuen Kuuban ehdokasta kansanpuolueen ryhmän puolelta, mutta minulla on sama ongelma. Ensimmäistä ehdokasta lukuun ottamatta, jossa tavallaan sovitellaan alistustoimien uhreille, mutta hän ei täysin täytä ehtoja. Kaikki muut ehdokkaat ovat mielestäni aivan yhtä arvokkaita ja seuraava ongelma on mitä tehdä. Mielestäni Saharov-palkinnon aiempi vaikutus on ollut aika rajallinen, koska jos katsomme kansainvälisiä TV-kanavia, Euronewsia lukuun ottamatta, tätä ei juurikaan raportoida ja sama kokee, koskee kansainvälistä lehdistöä. Uskon, että yksi niistä viesteistä, joita meidän on Euroopan ulkosuhdehallinnolle annettava, on se, että meidän diplomaattiedustustojemme niissä maissa, joissa nämä ehdokkaat tai palkinnonsaajat asuvat, pitäisi olla pysyvässä yhteydessä näiden henkilöiden kanssa, ei ajatellen sitä, ovatko he, he varsinaisia palkinnonsaajia vai virallisia ehdokkaita. Tarkoitan vain sitä, että meidän on korostettava kaikkia ehdokkaita ja ehkä paras ratkaisu olisi julkaista eh, sellainen teos, jossa olisi kaikki kuvat, elämäkerrat, saavutukset, joita eri ehdokkaisiin liittyy sellaisina kuin ne on esitetty, kuten tänään koska on hyvin hankalaa tehdä eh, mitään eroa. Meidän on nimettävä ehdokkaat ja lopuksi voimme äänestää vain yhtä. Mutta nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka meidän on ratkaistava yhteisesti. Kiitoksia. Alors, évidemment, c'est C'est tout à fait euh, <clears throat> catastrophique de constater. On tietenkin katastrofaalista todeta, että viime vuoden palkinnon saaja ei voi osallistua tämän vuotiseen palkinnonjakotilaisuuteen. Ihmisoikeusvaliokunnan alivaliokunnan pyrin, kanssa pyrimme löytämään tavan, jolla ilmaista mieltämme tässä asiassa. Tulemme tutkimaan asiaa. Olemme päättäneet tämän asian tähän. Yhteinen kokouksen päättyy tähän. valiokunnan kokous jatkuu ja seuraavat vaiheet saharat palkinnon osalta ovat äh, siis 18.10. jolloin julkaistaan tämä kolmen ehdokkaan luettelo yhteiskokouksessa AFET ja DEVE valiokuntien välillä. Kiitoksia.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 Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo atteso un po' prima di cominciare. No niin, hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin vähän odottaa niin, että kaikki äänestäjät voivat tulla tänne saliin, mutta kyllä tässä vartti on jo mennyt, joten pyydän teitä istuutumaan paikoillenne ja panemaan äänestys korttinne laitteeseen ja valmistautumaan äänestykseen. Käytännön syistä ehdotan, että äänestämme ensimmäiseksi lausunnoista. Ja sitten menemme tähän monimutkaisempaan asiaan, joka koskee etyjin vahvistamista ja EUn roolia, joten aloitetaan äänestämällä lausunnoista. Meillä on Liisekin äh, lausunto puolesta. liiseksi siis se EUn ja Georgian välinen sopimus viisumien myöntämiseen helpottamisesta pönnöstä vastaan. Jaha, tämä olikin vain koneäänestys. Äänestys siis alkaa koskien Liisekin lausuntoa. 30 korttia on paikoillaan. 24 ääntä. Äänestys päättyy. 24 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Edelleen Liisekin lausunto, koneäänestys. Takaisinotosta äänestys alkaa. Kyseessä on EUn ja Georgian välinen sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta. 27 äänestäjää, 29. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta viisi vastaan, yksi tyhjä, onnittelut esittelijälle. Euroopan parlamentin ehdotus, jolla muutetaan ja niin edelleen. Kovacev valmistelijana. Äänestys alkaa. 33 korttia. Kolmekymmentäkaksi ääntä. Äänestys päättyy. 29 puolesta kolme vasta ääntä. Onnittelut jälleen valmistelijalle. Sitten ihmisoikeudet, sosiaaliset ja ympäristönormit. Tähän meillä on äänestysluettelo. Martinin lausunto. Kompromissi yksi, äänet puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus viisi Siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty, sanoisin. Jaha, ette ole yhtä mieltä. Kokeilemme siis, vahvistamme koneellisesti. Tarkistus 5, äänestys alkaa. Koneäänestys siis tarkistus 5, mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 7 vastaan. Ei tyhjiä. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 ja meidän on äänestettävä myös tarkistuksesta 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä. En ole aivan varma. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 vastaan, 8 puolesta, 0 tyhjää. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 22, mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että on tämän hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Nimenhuutoäänestys. 50 korttia. Neljäkymmentäyhdeksän ääntä. Äänestys päättyy. 49 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Bene, allora possiamo adesso procedere al punto eh, riguardante il rafforzamento. No niin, sitten siirrymme käsittelemään Etyjin vahvistamista ja EUn roolia. Esittelijä Raucek eh, saa käyttää puheenvuoron ennen äänestystä. Siellähän hän onkin. Olkaa hyvä, edustaja Raucek. Grazie, presidente. Just very briefly, colleague. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti kollegat, päätöslauselman tarkoituksena oli saada parlamentissa aikaan keskustelua Etyjin roolista ja tietenkin EUn roolista huippukokouksen alla. Me elämme Lissabonin jälkeistä aikaa, joten parlamentilla on enemmän sananvaltaa. Minun tavoitteenani oli myös se, että EU puhuisi huippukokouksessa yhdellä äänellä ja että että saataisiin aikaan konkreettisia tuloksia. Kun me keskustelimme tästä päätöslauselmasta syyskuun alussa, pyysin teitä saamaan tähän vähän lihaa luitten päälle esittämään ajatuksia. Te teitte näin yhteensä 140 tarkistusta. On todettava, että useimmat niistä olivat varsin rakentavia. Uskon, että ne rikastivat tätä päätöslauselmaa. Yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olemme pyrkineet laatimaan niistä kompromisseja – ja luoneet yhteensä kahdeksan kompromissia. Uskon, että voimme kaikki pitää niistä kiinni äänestyksessä. Kiitokset siis panoksestanne ja haluaisin kiittää joitakin teistä, kuten Scholzia, siitä, että olette vetäneet joitakin tarkistuksianne pois. Toivon, että tämän äänestyksen aikana saamme aikaan johdonmukaisen esityksen koko ulkoasian valiokunnan nimissä ja sitten pari viikon kuluttua toivottavasti tietenkin koko parlamentin nimissä niin, että täytämme tämän Euroopan parlamentin roolin puhua vahvalla yhdellä äänellä tuossa Astanan huippukokouksessa. Kiitoksia. Grazie onorevole mm, Rauch. Kiitoksia edustaja Rauchek. Pyydän anteeksi, että lausuin nimienne aivan väärin ensin, mutta kollega tässä korjasi minut toivon, että osaan lausua sen oikein jatkossa. Sitten aloitamme äänestyksen kohta. Yksi tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Luulisin, mutta ette ole yhtä mieltä, joten tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. 48 ääntä. Äänestys päättyy. 21 puolesta 26 vastaan, todellakin. Hyvä, hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty selvästi. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi yksi kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa, siihen kuluu tarkistus edustaja Zibiltä. Annan hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. <clears throat> Chciałbym zaproponować w drugiej części... Haluaisin toiseen osaan ehdottaa Ennen NATO member states sana until now kuuluu siis kokonaisuudessaan NATO-jäsenmaiden eh, kieltäytyminen tähän asti allekirjoittamasta tätä sopimusta. Bene, allora non ci sono opposizioni a questo emendamento. Kukaan ei vastusta tätä suullista tarkistusta vai kuinka? Edustaja Butikofer. Anteeksi puheenjohtaja, minä en tätä ymmärtänyt. Votiamo l'emendamento orale che... Äänestämme suullisesta tarkistuksesta, jonka edustaja Jib juuri tuolta luki. Kyseessä on kompromissi ykkösen toinen osa. Ja siinä lisätään sanat until now siihen asti. Äänestämme siis kompromissi ykkösen toisesta osasta mukaan lukien tämä suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. No niin, näin ollen monet tarkistukset putoavat. Menemme suoraan kompromissiin neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 36 tarkistus. Ei vaan 34, anteeksi erehdyin. Tarkistus 34, kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa raukeaa koska hyväksyimme kompromissi ykkösen kolmannen osan kolmasosa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 vedetty pois, 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 42. Ei vaan 41, koska 37 vedettiin pois. 41 äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjää hyväksy, hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja 42. Tarkistamme siis koneellisesti tarkistuksen 42. Sono inserite 53 schede e hanno votato in 53 la votazione è... Äänestys päättyy. 25 puolesta, 28 vastaan. Oli aivan oikeassa. Tämä onkin hylätty. Sitten tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä tilanne. Tarkistamme koneellisesti. 46. Äänestys alkaa. 46. 53 schede inserite e 52 votanti. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 29 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 48. Hetkinen, ei vaan 47, koska emme äänestäneet tarkistuksesta 45. Tarkistus 47 äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 48, mukaan lukien esittelijä suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 mukaan lukien suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjiä. En ole aivan varma. Ää, tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 56 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 vastaan, 21 puolesta hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tämän myötä useat raukeaa 59 puolesta vastaan tyhjiä, Luulenpa, että tämä on hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 59. 53 schede inserite, 52 votanti, chiusa 53 finalmente, chiusa 32. 53 ääntä, 21 puolesta, 32 vastaan hylätty. Kuusikymmentäkolme Suullinen, suullinen tarkistus Kirilovilta, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. What I would suggest is... Ehdottaisin, että 13 kohdan loppuun väestösiirtojen siirtymisten vaikutus, että siihen lisätään että lisätään IDP ja sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolaiset se on suuri ongelma ydinarvoillemme sekä Länsi-Balkanilla, Etelä-Kaukasuksella, Kirgistanissa nämä sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolliset olisi vain täsmentää. That means at the end of the paragraph... Kohdan loppuun, mukaan lukien sisäisesti siirtymään joutuneet ja pakolaiset. Il relatore ha fatto conoscere con il linguaggio del corpo che è d'accordo. Esittelijä ilmoittaa olevansa yhtä mieltä. Olen yhtä mieltä, puheenjohtaja. Allora, ehm, possiamo mettere ai voti. Hyvä, sitten voimme äänestää tarkistuksesta 63. Äänet puolesta. Tarkistus 63 siis puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 71 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa tarkistus 71 puolesta. Haluatteko tarkistaa ensimmäisen osan? Selvä. Koneäänestys, tarkistus 71, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Su richiesta del gruppo Socialista. Demariryhmän pyynnöstä. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 27 vastaan. Hylätty. Telepatia. Toinen osa. Äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Tarkistus 71, kolmas osa. Äänestys alkaa. 53 votanti, 53 schede, 52 votanti, chiuso la votazione. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi seitsemän, mukaan lukien Jibin suullinen tarkistus. Olkaa hyvä, voitte kertoa siitä. Olkaa hyvä, edustaja Jib. Gracias, señor presidente. <clears throat> Moja jest... Minun ehdotukseni, että käyttää, se sijaan, että käytetään sanoja the appropriate sana and important. Kuuluisi sitten kokonaisuudessaan is an important form, forum to discuss issues contained in the proposals. Ja toinen osa. Ehdotan, että lopetetaan siteraus kahdeksan Ofsanan jälkeen 29. marraskuuta 2009. Relatore d'accordo su, su tutti e due... Oletteko yhtä mieltä näistä kahdesta? Näin ollen tämä päätetään 2009 ja muut poistetaan. Ja näin täsmentäen äänestämme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kun kompromissi 7 on hyväksytty. Menemme tarkistukseen 81. Suullinen tarkistus tänään valiokunnassamme loistaa edustaja Grib. Voitte kertoa tästä, olkaa hyvä. Grazie, signor presidente. Eh, moja propositia jest, aby... Minun ehdotukseni, että lisätään Venäjän federaation ja Ukrainan sanojen jälkeen sana United States ja NATO. Nämä sanat. Relatore, onorevole Raucek, prego. Esittelijä Raucek. Tällä kertaa. Tällä kertaa minä vastustan, koska me vastustamme koko tarkistusta, eli tarkistamme koko vastus, vastustamme koko tarkistusta, joten ei ole järkeä äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Bene, allora in questo caso... Eh... Hyvä, ehdotan siis kahta erillistä äänestystä koskien tarkastusta 21. Ensimmäinen äänestys alkuperäisestä tekstistä ennen kollega Gzebin puheenvuoroa, ja jos se hyväksytään, menemme eteenpäin. Muussa tapauksessa toisin. Hetkinen. Eh, prego, onorevole Galler. Edustaja Galler. Ja, Niin, herra puheenjohtaja, uskon, että Tämä suullinen tarkistus herra kollega Zibiltä olisi ollut mielekäs ainoastaan, jos tämä tarkistus olisi voinut mennä läpi, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että jos sosialistit ja kansanpuolueen ryhmä äänestävät tarkistusta vastaan kokonaisuutena, niin ei tarvita myöskään tätä suullista tarkistusta. Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di questo... Jos selkeästi kannatetaan tätä suuntausta, niin äänestämme sitten tarkistuksesta 81 sellaisena kuin se on esitetty. Olen pahoillani edustaja Gzyb Puolesta 81. così come è stato presentato. Favorevoli? Äänet puolesta vastaan. Erittäin hyvä tyhjä, hylätty. 83 puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. 84, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 86 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä 87 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 89 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjiä. En ole aivan varma tästä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. 91. Äänestys päättyy. 25 puolesta 26 vastaan hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Epäselvä tilanne. Meidän on tarkistettava myös numero 93. Koneäänestys. Tarkistus 93. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Luulisin 97 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä tilanne. Sanoisin silmämääräisesti, että tämä olisi hyväksytty, mutta ettei nosta käsiä ennen kunnolla. Nyt menemme 99 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi 101 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 102 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 104 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että hylätty. Aika varma olen siitä, että se oli hylätty, mutta jos haluatte, niin voimme tarkistaa. Minusta näytti siltä, että seitsemän on hylätty. Sitten yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 11 puolesta korjaan. Meidän on äänestettävä tarkistuksesta 10, koska yhdeksikköä ei hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. erehdyimme myös tarkistuksen kahdeksan osalta, koska hylkäsimme tarkistuksen seitsemän. Meidän on äänestettävä kahdeksikosta kahdeksan äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 puolesta Haluatteko tarkistaa 12? Demariryhmä pyytää koneäänestystä. Tarkistuksesta 12 äänestys alkaa. 56 schede, 56 votanti. Chiusa la votazione, 29 ja päättyy 27 puolesta 29 vastaan hylätty 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. En ole aivan varma. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus neljä. 56 korttia. Äänestys päättyy. 27 puolesta 28 vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys koneellisesti koko mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys päättyy. 56 ääntä. 49 puolesta. Yksi ainoa vastaäänti, ääni ja kuusi tyhjää. Onnittelut esittelijä Rautsikille. Bene, allora grazie alla membri della Commissione Esteri per il... Kiitän tästä työstä AFET-valiokunnan jäseniä päätämme kokouksen tähän ja aloitamme laajennetun puheenjohtajiston kokouksen, kunhan salista ovat poistuneet muut kuin asianosaiset. Viisi minuuttia taukoa. Kiitoksia.